So we start. Point one is the adoption of the... Ensimmäinen asia esityslistallamme on esityslistan hyväksyminen. Announcement on the agenda that the exchange of... Minä halusin vain tehdä ilmoituksen esityslistaa koskien. Kambodžaa koskeva esityslista kohta käsitellään suljetuin Ovi Minulla ei ole mitään huomautettavaa esityslistaan. Eli ellei mitään huomattaa muillakaan ole, se katsotaan hyväksytyksi. Kuten aina, toinen kohta puheenjohtajan ilmoitukset, kuten aina tämä kokous lähetään webstreamin kautta maailmalle, joten tervehdys kaikille ympäristä tallennasta. Tessalonikiin asti kaikille, jotka meitä seuraavat. Ja luonnollisesti meillä on myöskin tulkkaus tässä kokouksessa. Puhukaa selvästi niin, että kaiken voi tulkata hyvin. Ja haluaisin Stefaniin toivottaa tervetulleeksi. Hän on meidän uusi jäsenemme Intan valiokunnan sihteeristössä tämän kuun alusta lähtien. Eli tervetuloa ja kaikkia onnea työhönne. Sitten kolmas osa esityslistalla käynnissä olevat neuvottelut. Meillä on ähm, tällä hetkellä yksi neuvottelu käynnissä kyseessä on äh, ulkomaisten suurien tukien kysymys. Edustaja esittelijänä me olemme äänestäneet asiasta. Nämä neuvottelut sujuvat nyt melkoisen hitaasti, mutta me olemme sopineet siitä, että äm, aikaisen vaiheen aikaisessa vaiheessa 27. syyskuuta meillä oli siis ensimmäinen eh, trilogia. Toinen trilogi tulee olemaan tällä viikolla, nyt lokakuussa. Nyt kyseessä ovat enemmänkin poliittisesti ristiriitaa aiheuttavat asiat, jotka ovat neuvottelussa. Molemmat neuvottelukumppanit ja komissio pyrkivät löytämään kompromissin ennen joulua. Ja me teemme tämän eteen melkoisen kovasti töitä. Vaikuttaa olevan niin, että meillä on tulossa toinen sarja kolmikantaneuvotteluja. neuvotteluja me olemme pyrkineet siihen, että saisimme ennen marraskuun loppua tuloksen aikaan. Hyvä. Oliko tähän mitään kommentoitavaa? Ellei ole, me menemme kohtaan neljä esityslistalla ja kohtaan viisi. Yhteiskeskustelu Euroopan unionin ja Japanin kauppasopimuksesta. Me olemme nyt ratifiointivaiheessa. vaiheessa. Euroopan parlamentin täytyy antaa suostumuksensa asiaan. Ja tarkistusten jättämisen takaraja oli toinen lokakuuta. Paljon tarkistuksia esitettiin päätöslauselmaan. Tavallisesti minä antaisin nyt esittelijällemme puheenvuoron edustajan Perealle, mutta hän ei ole paikalla, joten David Martin tulee puhumaan hänen puolestaan ja niin hän saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um, for a... Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin puhun, mitä Petro Hausa välittää, haluan ensinnäkin kiittää Petroa tavasta, miten hän on kurinalaisesti seurannut tätä asiaa valvon seurantaryhmissä, alkuprosessissa ollut mukana ja, ja painostanut japanilaisia meille tärkeissä kysymyksissä ihan loppuun asti hänen sanoihinsa sitten. Ensinnäkin pyydän anteeksi, että en pystynyt olemaan tänään paikalla käsittelemään tarkistuksia tekstin luonnokseeni koskien Japani EU-talouskumppanuussopimusta, mutta osallistun delegaatioon Ekon valiokunnassa tällä viikolla, siksi en tullut paikalle. Toiseksi haluaisin korostaa sitä, että su- Japanin suurlähettiläs EU-ssa, herra Kadama, kirjoitti kirjeen maanantaina Intan jäsenelle vahvistan Japanin päätöksen aloittaa ministeritason puitteet, joilla täytäntöön pannaan kompromisseja, jotka löytyvät kaupan ja kestävän kehityksen luvussa EU-Japani talouskumppanuussopimuksessa ja kertoimme, että ensimmäinen kokous ministerien kesken pidetään lokakuussa. Tätä kovasti arvostetaan. Nyt haluaisin muistuttaa siitä, että sopimus on tärkeä kolmesta pääsyystä. Ensinnä kauppasopimus Japanin kanssa on äärimmäisen tärkeä strategisesti, koska se edustaa hyvän aikaan tulevaa signaalia tarko- kaup- avoimesta reilusta kaupasta, joka perustuu sääntöihin ja tässä vastustetaan Trumpin protektionismia. Tässä korostetaan eurooppalaisia arvoja, standardeja Aasian ja Pasi Tyynenmeren alueella. Toiseksi EU ja Japanin sopimus edustaa tasapainoista lopputulosta taloudellisesti ajatellen. Se suosii Euroopan etuja ja tässä päästään Japanin markkinoilla samalla suojella meille kaikkein tärkeimpiä talouden aloja. Kolmanneksi, kolmantena, mutta myös hyvin tärkeänä seikkana sopimus Japanin kanssa kuuluu uuteen sukupolven kauppasopimukseen, jossa otetaan huomioon kestävä kehitys, työoikeudet, suojelu. Ensimmäistä kertaa on tehty sopimus ilmastonmuutoksesta. Tässä on luku yritysten sosiaalista vastuusta ja lauseke, jonka pitäisi vielä parantaa täytäntöönpanoa ja tehokkuutta kestävän kehityksen säädösten kohdalla. Mitä tulee sitten tarkistuksiin, haluaisin kiittää kollegoja heidän panoksestaan kun olemme käsitelleet EU-Japanin kauppasopimusta, olemme saaneet 236 tarkistusta tekstiluonnokseen yhdessä kollegojen kanssa SD-ryhmästä. Tein itse 18 tarkistusta mietintöluonnokseen. Jotkut omista tarkistuksista ovat tosiasiassa seikkoja. Esimerkiksi 23 tarkistus, jossa päivitetään julkisten hankintokysymystä ja sama koskee 47. Sitten on 89 tarkistus, joka selventää sitä, että on mahdollisuus lisätä uusia maantieteellisiä merkintöjä tämänhetkiseen, tämänhetkiseen luetteloon. Sitten 143 koskien Japanin päätöstä aloittaa ministerin tason puitteet, jolla käsitellään sitä, miten täytäntöön pannaan kestävän kehityksen säädöksiä, joista ilmoitettiin miet- ilmoituksen jälkeen. Sitten olen tehnyt muita tarkistuksia, ne lisäävät jotakin tärkeitä seikkoja, joita ei ollut mahdollista ottaa huomioon ensimmäisen tekstiin, koska tilaa puuttui. Tässä yhteydessä meillä on tarkistus 133 kaupasta tasapainosta sitten 128 tehostettu yhteistyö ja koordinointi Japanin kanssa, jotta voidaan kehittää edelleen globaalia kauppajärjestelmää, joka perustuu VTOn oikeusjärjestyksen noudattamiseen. Ja lopuksi tärkeä seikka 227 hyvin toimivasta tehokkaasta kotimaisista neuvonantajaryhmistä. Sitten tarkistukset kokonaisuudessaan jakaisin ne kolmeen luokkaan. Ensimmäinen luokka tarkistuksia vahvistaa ja lisää seikkoja mietintöluonnokseen. Ja täällä on yhteisiä ajatuksia, yhteistä ajattelupohjaa muutenkin. Sitten toinen luokka tarkistuksia. Nämä tarkistukset ovat kohtaan 11 ja sieltä tarkastellaan kaupan ja kestävän kehityksen lauseketta. Se on vähän arkaluotoisempi kysymys. Ja vielä lopuksi tarkistukset, jotka ovat varsin monimuotoisia, enkä oikein näe, miten niistä voitaisiin tehdä mitään kompromisseja. Maanantai-aamuna esittelin useita kompromissiluonnoksia, 22 tarkkaan sanottuna varjoesittelijöille, ja yritin ottaa kollegojen näkemykset huomioon mahdollisimman hyvin. Meillä oli hyvin myönteinen ensimmäinen varjoesittelyn kokous 8. lokakuuta iltapäivällä myöhään. Varjoesittelyn kokouksessa kävimme läpi useita kompromissiluonnoksia. Poliittisesti keskustelimme eh, kohdasta 11 ja mahdollisesta kompromissista, kuten te muistatte, tämä liittyy siihen, miten tarkastellaan kestävän kehityksen ja kaupan eh, lauseketta. Ensimmäinen varjoistelijakokous meni hyvin ja kiitän kollegoja eh, rakentavasta yhteistyöstä asiassa ja sitten haluan vielä lopettaa. Odotan kuulevani teiltä näkemyksiä ja toivon näkeväni, näkeväni teidät seuraavassa varjoistelijoiden kokouksessa. Floor to the... Paljon kiitoksia David. Seuraavaksi antaisin varjoesittelijöillemme puheenvuorot. Heillä on jokaisella kolme minuuttia puheaikaa ensin. Äh, okay, hyvä. Uh, kiitoksia. Oikein hyvää huomenta kaikille. Haluan lämpimästi kiittää kollega Silva Pereiraa erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt tämän asian parissa. Nyt tosiaan äh, valmistelemme sitten kompromisseja näiden tarkistusten pohjalta, jotka edustaja Martin juuri esitteli. Haluan myös kiittää edustaja Valensaa, jonka kanssa tein koko joukon tarkistuksia. Hän oli nimittäin ennen minua varjoesittelijämme. Meillä on hiukan, ö, tässä kun näitä asioita katsoo, niin tässä on ö, tärkeimpiä kohtia 10 ja 11 eli sanktiot, sanktiokysymys. Olemme sitoutuneet äh, tehokkaaseen äh, sovittelumenettelyyn, mutta mitä näihin äh, sanktioihin seuraamuksiin tulee, neuvottelut ovat yhä käynnissä. Ensimmäinen keskustelu käytiin maanantaina. Silloin pureuduttiin juuri tähän kysymykseen ja Japana, Japani on kyllä osoittanut selkeää sitoumusta tehokkaan täytäntöönpanon puolestaan mainitsitte suurlähettiläs Okaman ja älkäämme unohtako tosiaan sitä, että Japani on uudistanut työlainsäädäntöään ensimmäistä kertaa 70 vuoteen, eli kyllä tässä hyvin konkreettisia edistysaskeleita on nähtävillä. Me olemme sitoutuneet tekemään tiivistä yhteistyötä esittelijän kanssa ja mielestäni tässä on saatu hyvin paljon jo aikaan tähänkin mennessä. ja yritämme saada tämän paketin valmiiksi vielä tällä lainsäädäntökaudella. Ja tosiaan varjoesittelijöiden kokoukset jatkuvat. Kiitos. Paljon kiitoksia ESR-ryhmästä. Said Kamal, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia myöskin esittelijöille ja varjoesittelijöille. Aivan aluksi esittelijä haluaisin kiittää tästä hyvin tasapainoisesta mietinnöstä. Se saavuttaa mielestämme monia ähm, tavoitteitamme sopimuksessa. Ja useinhan ihmiset yrittävät ennustaa, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Määritelmästä ennustukset ovat usein väärässä, mutta No minä olen sitä mieltä, että tässä aivan selvästikin ihmiset ovat olleet äm, hyvin kiinnostuneita asiasta ja meidän tulee sitä kunnioittaa. Tässä uskoakseni tässä äh, sekä äh, liiketoiminnan arvoa että määrää korostetaan yrityksille ja kuluttajille. Tämä on kaikkein suurin kahdenvälinen sopimus, Euroopan unioni on koskaan tehnyt. Ja kuten muutkin tässä kiittelivät se, että tarifit poistetaan lähestulkoon kaikista hyödykkeistä. Ähm, ähm, tarifien poisto, japanilaisten hankintamarkkinoiden avaaminen ja äh, kaupunkien mukaan ottaminen, myöskin se, että palveluja ole suljettu ulos. Ähm, kaikki nämä asiat ovat sellaisia, joiden yhteydessä meidän täytyy myöskin muistaa, että palvelut liittyvät äh, ähm, markkinaan suurena osasena. Tämä talouskauppasopimus tulee tukemaan reilua kauppaa ja on hyvin tärkeää mietinnössä äh, tunnustetaan myöskin äh, kestävä kehitys, koska se on tärkeä osa meidän kauppapolitiikkaamme Euroopan unionin ja Japanin suhteessa ja myöskin äh, sitoumustamme Pariisin sopimukseen. On myöskin hienoa, että tässä on yritysten ähm, vastuu ja PK-yritys, joka on palautettu mukaan. Me pyrimme tukemaan PK-yrityksiä. Me tiedämme, että ne ovat erittäin suuri osio yrityksistä, jotka vietävät tuotteitaan Japaniin. Toivottavasti tätä ei nähdä nyt sellaisena suursopimuks- suuryrityksiä palvelevana sopimuksena, vaan pienempiäkin yrityksiä palvelevana. On hienoa, että tässä myöskin tunnustetaan se, että me ymmärrämme, kuinka tärkeä rooli on rajat ylittävällä dataliikenteellä. Monet tekevät IT-alla töitä ja tunnustavat, eh, että data on modernia valuuttaa. Mitä tulee sitten eh, kaupan kestävän kehityksen kappaleeseen, täytyy sanoa, että minun täytyy tarkastella tätä sanktiopohjaista mekanismia. Tiedän, että tämä on asia, joka on ollut kauan aikaa äm, käynnissä ja sillä saanut parlamentissa aina jakamatonta tukea, myöskään ECRssä me aina äm, johdonmukaisesti vastustamme erityisesti Japanin kaltaisen kumppanin kanssa näitä rajoituksia. Ymmärtäisin ehkä toisessa kontekstissa, mutta erityisesti Japanin yhteydessä me asetamme tämän kyseenalaiseksi. Ja myöskin äh, mitä tulee sopimuksen ehtoihin, jotka pyrkivät äh, muuttamaan politiikkaa kumppanimaissamme. Tämä on jotakin, äh, mikä ESR mielestä on tietyssä määrin tervetullutta, mutta olemme sitä mieltä, että tämä pitäisi tehdä yhteistyön ja dialogin kautta. Yleisesti ottaen siis ryhmämme ottaa hyvin lämpimästi tämän luonnoksen vastaan. Minä olen käynyt sen nopeasti läpi. Meidän ryhmämme tulee esittämään tarkistuksia. Nyt menee yksityiskohtiin, mutta haluaisin kiittää vielä esittäjää ja varjoistelijaa tästä tekstistä. Paljon kiitoksia Aldesta. Edustaja Hertz, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Parhaat kollegat suuri enemmistö näistä 236 tarkistuksesta mm, ovat kyllä hyvin äh, selkeästi äh, tietyn suuntaisia, nimittäin äh, suhtautuvat hyvin myönteisesti tähän talouskumppanuussopimukseen ja uskovat sen myönteisiin vaikutuksiin. Haluan kiittää esittelijää hyvin lämpimästi erinomaisesta yhteistyöstä, sitoumuksesta, ajaa tätä asiaa eteenpäin. Ja tämä on kyllä hyvin merkittävä Eh, viesti, signaali, jonka me Euroopasta käsin voimme nyt lähettää. Muistakaa me tämä myös, eh, kun eh, haluamme täydentää tekstiä eri osin. Totta kai tämä on ihan perusteltua, kaikillahan meillä on tässä omat painopistealueemme, joista haluamme muistuttaa, mutta pitäkäämme tämä työ rakentavana, jotta voimme välittää selkeän viestin siitä, että haluamme reilua vapaa kauppaa ja eurooppalaisina sen puolesta edelleen liputamme. Minulle ja ryhmälleni tämä sopimus on hyvin tärkeä me äh, haluamme äh, maailmankauppaa, joka on sääntöpohjaista ja samalla äh, arvopohjaista. Ja todella tältä pohjalta haluamme tätäkin talouskumppanuussopimusta ajaa eteenpäin. Mun tässä katselen näitä tiettyjä tarkistuksia, mm, jotka ovat kovinkin tiukasti hylkääviä, niin mietin, että ovatko nämä henkilöt tai tunteeko tämä poliittinen ryhmä ja nämä, tuntevatko nämä tarkistusten tekijät Japanin, joka on todellinen oikeusvaltio. Mielestäni meidän tulee kunnioittaa kyllä neuvottelukumppaniamme. Joka tapauksessa haluamme hyvin laajan kauppasopimuksen loppujen lopuksi ehkäpä jopa pisimmälle menevän, jonka EU ylipäätään on solminut ja meille liberaaleille – Henkilötietojen suojeleminen on äärimmäisen tärkeä asia hyvin lähellä sydäntämme ja näin ollen tietovirtakysymystä täytyy kyllä tarkkailla, jos tässä nyt jotain muutoksia on tulossa, erityisesti ajatellen mm, tietosuoja-asetusta, näitä ekvivalenssi kysymyksiä ja meillä on hyvin, hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti pysyy ajan tasalla siinä tapauksessa, että tämä päätöksentekomme pohja jollain tavalla mahdollisesti muuttuu matkan varrella. Kyllä tässä mm, on mm, myös selvää se, että mikä mandaatti komissiolla on ja mitä ei ole. Ja me haluamme siis avoimen, modernin, kestävän kauppasopimuksen, jossa kansalaisyhteiskunta ja Euroopan parlamentti ovat myös mukana tiiviisti myös täytäntöönpanovaiheessa. Ja tässä varmaan jotkut tarkistukset ja kompromissitarkistukset tekevät selväksi jatkossa vielä sen, että täytäntöönpano on asia, jota seuraamme hyvin tiiviisti. Yhteistyö on oikein rakentavaa. Kiitän vielä siitä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vihreät ja edustaja Buchner, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Minäkin haluan esittää kiitokseni esittelijällemme, joka todella on yrittänyt saada aikaan kompromissin kaikkien osapuolten välillä. Olen hyvin iloinen siitä, että tämä on sujunut näin hienosti sisällöstä. Jos tässä nyt syytellään siitä, että ei japanilaisia tulisi kestävän kehityksen luvun kautta tai heille tulisi mitään sanella, niin kuulkaa, ei tässä ole kysymys yksinomaan japanilaisista, kyse on myös meistä. Kyse on samasta yhteisestä mittatikusta niin, että kauppa ei ole työoikeuden ja ympäristön yläpuolella millään tavalla. Toiseksi sanotaan, että ei meidän tule tästä mitään sanoa, emme tunne maata. Minä olen, kuulkaa, työskennellyt ja asunut Japanissa kaksi vuotta ja osaan jonkin verran kieltäkin, eli ei minua voi kyllä syyttää siitä, että en tuntisi maata, niin kuin tässä äsken tehtiin. Äh, mitä tulee hiilidioksidipäästöihin? Japanin hiilidioksidipäästötaso per capita on maailman korkeimpia, 9,5 tonnia kansalaista kohti, eikä tässä ole saatu aikaa edistystä 1990-luvun jälkeen. Noin 90 prosenttia koko Japanin energiasta tulee öljyn, hiilen polttamisesta ja myös metanista, siis äh, kaasusta. Tämä ei ole tarpeen. On toteutettu tutkimuksia, jotka osoittavat, että vaihtoehtojakin on. Talous, erityisesti ydintalous, on vaan kerta kaikkiaan liian vahva ja estää uudistuspyrkimykset. Toinen esimerkki. Laito, laittomat hakkuut ovat Japanissa edelleen valtava ongelma, johon ei ole tartuttu, ei ole puututtu. Tämä liittyy myös eurooppalaisiin. Ja kyllä se niin on, että tarvittaisiin myös kestävästä kehityksestä selkeä neuvotteluluku. tarvitaan myös eurooppalaisille yrityksille yhtä lailla. Kun sitten puhutaan näistä rahoitusmalleista ja teistä, niin mielestäni ne ovat ihan katastrofaalisia. Juuri ne asiat tässä halutaan nyt vapauttaa ja liberalisoida, jotka johtivat viime rahoituskriisiin. Eli tässä tarvitaan kyllä selkeitä muutoksia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Gue ja Helmut Schotz. Kiitos puheenjohtaja. Minä luonnollisesti haluan myös puolestani kiittää esittelijämme, joka on pyrkinyt aikaansaamaan kompromisseja, jotka perustuvat koko joukkoon moniin tarkistuksiin ja kyllä ne voivat hyvinkin myönteisesti vaikuttaa tämän sopimuksen muotoilemiseen. No, se nyt on vielä auki, että onnistutaanko tässä vai eikö. Kyllä me poliittisena ryhmänä suhtaudumme tähän sopimusehdotukseen hyvin kriittisesti kollega Buchner vihreistä jo tässä sanoikin monia tärkeitä asioita. Me edelleen ajamme kestävyysagendaa ja ratifioimalla 2030 agendan olemme nyt kyllä sitoutuneet tähän. Meillä on 12 vuotta aikaa sen toteuttamiseen. Ja erityisesti, että tässä nyt kieltäydytään ottamasta huomioon markkinoiden kilpailua esimerkiksi maataloustuotannon alalla, mutta myös muilla aloilla reaalitaloudessa, niin no, tämä, tämä jää ikään kuin huomiotta. Meidän täytyy huomattavasti vahvemmin tarkastella kil, markkinakilpailun vaikutuksia tuotantorakenteisiin. Emme me voi sulkea silmiämme siltä, että kun äh, markkinoille pääsy helpottuu, niin pienten japanilaisten maanviljelijöiden koko olemassaolo vaarantuu, kun eurooppalaisia tuotteita tulee markkinoille. Että me vaan viemme sinne omia tuotteitamme. En tässä nyt puhu riisistä, mutta me tulemme monilla elintarvikealoilla monien elintarvikkeiden kohdalla olemaan kyllä Äh, markkinoilla hyvin vahvassa asemassa. Eli tällainen sopimus ei voi kerta kaikkiaan äh, äh, unohtaa yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista talouskehitystä ja kestävää kehitystä. Myös tähän rahoitussääntelyyn suhtaudumme hyvin epäilevästi. Tässä Japanin äh, rahoitusteollisuuden äh, valta on äh, kyllä hyvin voimakasta ja tässä on kova liberalisointipainetta. Kyllä meidän täytyisi nyt muistaa, mitä, mitä tapahtui kymmenen vuotta sitten. Tosiaan sitten vielä nuo puuhakkuut ja samoin nämä valan pyynti sekä tonnikalan pyynti ovat asioita, joilta emme voi sulkea silmiämme. Ja ehkäpä vielä yksi seikka tähän loppuun. Kyllä me olemme sitä mieltä, että jos nämä asiat, joita olemme tarkistuksissamme ja muuten nostaneet esiin, eivät tule millään tavalla huomioiduksi, niin äh, kyllä me sitten äh, pyytäisimme komissiolta ja parlamentilta äh, lykkäämään ratifiointia. Kiitoksia. Kiitoksia sitten EFDD, Tiziana Begin. Kollegi... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen hienosta työstään. Kuten jo olen jo aikaisemmin todennut, minä tuen tämän sopimuksen syntymistä. Se tukisi monia eurooppalaisia yrityksiä pääsemään eh, tärkeille Japanin markkinoille. Eh, me olemme tehneet eh, tarkistuksia, jotka korostavat sitä, kuinka tärkeä tämä sopimus on nyt, kun meillä on globaalisti hyvin erityinen hetki. Ja tämän lisäksi meidän täytyy myöskin luoda suojia, suojella tiettyjä sektoroita, joita voisimme suojella eurooppalaisia työpaikkoja. Vastavuoroisuus on toinen asia, jota minä halusin korostaa. Japanin täytyy antaa ja taata sama kohtelu meidän yrityksillemme kuin omille yrityksilleen. Nämä tarkistukset esittelijä on ottanut vastaan ja minä pyytäisin, että otatte huomioon myöskin minun panokseni, kun olin kriittinen esimerkiksi kauppaan ja kyseenalaiseen palveluiden vapauttamiseen liittyen. Japani on hyvin kehittynyt, pitkälle kehittynyt maa, mutta heillä on yhä kuolemantuomio käytössä. Minun tarkistukseni keskittyvät myöskin avoimuuteen markkinoilla ja tarpeeseen ottaa laajempaa kuluttajien suojelua mukaan. Tämä ähm, koskee nyt äh, myös kompromissitarkistusten äh, luonnosta. Ja tämän lisäksi me vastustamme sitä sopimuksen kaltaisen investointisuojan luomista ja äh, tähän äh, liittyviä tarkoituksia meillä myöskin on. Kiitoksia. Now the other um, members of the uh, committee. Kiitoksia ja nyt äh, muut jäsenet kaksi minuuttia kullekin. Ensimmäisenä Kirsten Darling. Um, chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Petroa esittelijäämme hyödyllisestä ensimmäisestä versiosta, joka perustuu neuvotteluihin ja hän on koordinoinut näitä seurantaryhmiä. Minulla on pari kommenttia, jotka oikeastaan kattavat kaikki tarkistukset, joita olen tehnyt. Ensinnä kommentti on vähän samansuuntainen. suuntainen kuin Klaus Buchner äsken sanoi kaupasta ja kestävästä kehityksestä, minun tarkistukseni, jotka liittyvät näihin kysymyksiin, eivät välttämättä arvostele Japania, vaan pikemminkin kritisoivat EUn puolta neuvottelussa. En usko, että me menimme tarpeeksi pitkälle. Ja täällä parlamentissa on sanottu, että on erilaisia näkemyksiä eri kohdista kaupasta ja kestävässä kehityksessä, mutta meidän pitää puhua suoraan. Aina kun kysymys on tehty asiasta täysistunnossa äh, sanktioista ja kauppatoimista, äh, niin ja kun on, ja kun on hyväksytty pysyvä yritysten sosiaalinen vastuu, tämä on pari-kolme kertaa hyväksytty parlamentissa ja selvä enemmistö löytyy näille asioille parlamentista. Ja tässä valiokunnassa ollaan eri linjoilla. Tämä on ihan oma asiansa sitten. Ja tämän takia, mitä tulee sanktioihin, meidän pitää miettiä sitä, että ihan hiljattain mietintö, jossa olin varjoesittelijänä, tämä koski yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanoa – siinä vaadittiin keskustelua sanktioista, jotta se jatkuisi. Olemme nähneet, että komissio kieltäytyy ryhtymästä minkäänlaiseen järkevään toimintaan, ei halua mitään toimenpiteitä, mitään vaihtoehtoja sanktioille, miten, mit, miten voitaisiin sanktioida kauppaa ja kestävää kehitystä. Ja tässä nyt ironista Japanin kohdalla on, että japanilaiset ovat allekirjoittaneet sanktioperusteiset toimet TPVssä ja tämän kumppanin kanssa olisimme voineet saada jotakin hyödyllistä aikaan ja että saattu tällainen avainliittolainen ja vietetään asiaa eteenpäin ja uudelleen säännellä globalisaatiota ja palauttaa ihmisten luottamus kauppapolitiikkaan ja oltaisiin voitu saada aikaan kansainvälisen sääntöjä. Sitten lyhyempi kommentti vielä investoija suojelusta. Tästä olemme tehneet tarkistuksia, olemme tyytyväisiä siitä seikasta, että meillä ei ole tällaista myrkyllistä ISDS-järjestelmää, joka esti keskustelun sedasta ja toivottavasti tämä nyt tarkoittaa, koska tämä puuttuu tästä sopimuksesta, niin se on myös helpompi ratifioida. Kiitoksia ja Katainen. Kiitoksia. Joo. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Ensinnäkin mä haluan tukea varjomme, Alden varjona Nadia Hirsin ää, äh, linjauksia. On todella tärkeää, että tämän sopimuksen takana nyt seisotaan ja, ja Alden linja tuli tuossa hienosti esiteltyäkin. Tämä on, sopimus on todella huikea saavutus ja mä olen erityisen tyytyväinen siitä, että eh, ja sen tuomille mahdollisuuksille, muun muassa maataloustuotteille. Me saavutamme yli 80 prosenttia tuotteista tullivapauden tämän sopimuksen myötä. Ja on ehdottoman tärkeää myös panostaa sopimuksen implementointiin ja voi olla tyytyväinen siitä, että tähän myös Japanin puolelta on osoitettu vahvaa sitoutuneisuutta, kuten kuulimmekin jo edellisessä valiokunnan kokouksessa kollegoiden delegaatiokommentoinnin myötä. Tämä sopimus tarjoaa meille myös ehdottomasti mahdollisuuksia päästä tietysti Aasian markkinoille ja hienoja mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille useilla eri sektoreilla. Ja on huomioitava myös se asia, että me olemme tässä edellä, tämän sopimuksen myötä edellä, edellä USAa. He ovat vasta käynnistämässä neuvotteluja ja meidän on tärkeää nyt tässä, tässä vaiheessa käyttää tämä etumatka hyödyksemme, seistä tämän sopimuksen takana ja tässä yhteydessä haluankin antaa kiitokset myös komissiolle näistä onnistuneista neuvotteluista. Thanks, Maria Arena. Paljon kiitoksia Maria Helena. Merci, merci. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä todellakin äh, päätöslauselma on äh, saanut äh, monia tarkistuksia. Me olemme keskustelleet jo tarkistuksista, joita on esitetty. Eräät SND-ryhmän jäsenet ovat esittäneet ja minä pohtisin siitä, mikä on tämän päätöslauselman asema. Jos tämän päätöslauselman tarkoituksena on hyvä omatunto taata, mielestäni siinä ei ole mitään järkeä. Toisaalta, jos tarkoituksenamme on saada kehitettyä tiettyjä asioita tässä sopimuksessa, voimme todellakin töitä tehdä. Minulle on kolme tärkeää prioriteettia. Ensimmäinen näistä liittyy ILON kansainvälisiin sopimuksiin. Työjärjestö ILON on erittäin tärkeää, että että Japani voi edetä ilon normien alalla ennen sopimuksen ratifiointoa ja vierailumme jälkeen me emme ole saaneet mitään takeita kuitenkaan ilon sopimuksen ratifioinnista. Ja toinen asia koskee kestävän kehityksen kappaletta. Se, että me puhumme uudelleentarkastelulausekkeesta, vaikka Euroopan komissio on itse meille vastannut, että sillä ei ollut mitään aikomusta tehdä töitä kestävän kehityksen kappaleen parissa sellaisen mallin tiimoilta, jota me olemme ehdottaneet, nimittäin sanktiopohjaisen mallin. Tämäkään ei anna meille yhtään mitään takeita. Eli minä haluaisin tässä yhteydessä kuulla ennen mahdollista sopimuksen ratifiointia komissiolta jotakin todellista sisältöä liittyen kestävän kehityksen kappaleeseen. En haluaisi vain kansalaisyhteiskuntavälineitä, haluaisin sitovimpia välineitä kestävän kehityksen kappaleeseen. Ja sitten ähm, Pariisin sopimus mielestäni ei riitä, että me mainitsemme sen nimen, ähm, jotta sitä kunnioittaisimme. Me olemme saaneet nyt vasta tällä viikolla uuden tutkimuksen siitä, kuinka paljon tehtävää on, onpa sitten vähähiilistäminen tai biodiversiteetin tukeminen kyseessä tai metsien hakkuun lopettaminen. Japani ei ole mitään konkreettisia edistysaskelia osoittanut ottaneensa näillä aloilla, ja meidän pitäisi saada edistystä näissä asioissa alka- aikaa. Mielestäni nämä uudelleen tarkastelulausekkeet eivät riitä mihinkään. Kiitoksia. Dank, Herr Vorsitzender. Olin, olkaa hyvä. Zahlreiche Änderungen eingereicht und ich möchte... Paljon kiitoksia. Mekin olemme lähettäneet paljon tarkistuksia. Ja haluaisin vain tuoda esiin sen, että kunnioitamme Japania hyvin suuresti. Mekin haluamme reilua kauppaa, mutta meillä on omat pyyntömme. Me haluamme kestävän, toteutettavissa olevan järjestelmän, johon liittyy myöskin sanktioita. Tämä on meille hyvin tärkeää. Ja kuten jo todettua, tämä on jotakin, mitä me olemme monen kertaan perään kuuluttaneet äh, Chilin, Uuden-Seelannin, ja Australian kauppasopimusten yhteydessä, että minä en kyllä ymmärrä, miksi nämä samat periaatteet eivät tähän soveltuisi, mikä perustelu tälle on. Olen kuullut, että ihmiset sanovat, ettei Japanilta voida tiettyjä asioita vaatia, koska se uhkaisi kauppasopimustamme tai suhteitamme, mutta minä olen eri mieltä. Jos me vaadimme Japanilta jotakin, he voivat vaatia meiltä jotakin. Ja meidän sanktioimme pitäisi olla sellaisia, että niitä käytetään vain kun rikkomuksia ilmenee. On työntekijöitä, joilla on erittäin heikko työturva tai työolosuhteet, ja meidän pitäisi todeta myöskin Japanille, ettei kaikki ole sielläkään täydellistä, ja me pyrimme eh, tiettyihin tavoitteisiin, haluamme parantaa ympäristönormeja ja työntekijöiden olosuhteita. Ja kyllä todellakin ilon yleissopimukset työolosuhteita koskien näin, nämä, rati, nämä pitäisi Japanin ratifioida ja ne pitäisi myöskin ottaa mukaan viittauksena. Kaikki nämä asiat pitää päätöslauselmaan saada mukaan, että me tukisimme sitä. Anne-Marie Mineur. Ja dank eh, Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitän esittelijä hänen tekemästään työstä. On selvää, että on ottanut meidän ajatuksiamme huomioon esimerkiksi se seikka, että Japani ei ole ratifioinut kaikkia ilon yleissopimuksia ja Pariisin sopimuksen kohdalla vielä tarvitaan myös työtä. Ja, mutta tämä on tosiaan kattava sopimus ja tässä on mukana välitystoimet. Tästä todetaan, me annamme tavallaan valkois, puhtaan sekin tästä, ja sitten tarkistuksia onkin tehty paljon tästä. Me emme puola tämän tyyppisiä sopimuksia, koska nämä sopimukset tekevät isot sisämarkkinat yhä suurimmasta osasta maailmaa. On liian vähän takeita korkeista standardista, joista olemme taistelleet täällä ja vieläkin taistelemme esimerkiksi elintarviketurvallisuus, ympäristöstandardit ja tietosuoja. Tällaiset sopimukset, niin kuin usein olen sanonut, palvelee vain monikansallisia yrityksiä eikä ihmisiä ja, eläimiä ja ympäristöä. Sitten erityisesti vastustan tätä sopimusta, koska siinä oli tiukkoja ehtoja sen takia, että ilon sopimusta ei ole allekirjoitettu. Ja vastustan sitä, että tämä riittävättömyyspäätös, sekään ei näy tässä vielä kunnolla. Se on kuitenkin ennakkoedellytys, että tämä sopimus toimisi. Vastustan myös sitä, että elintarvikkeiden merkintätavat ovat niin erilaisia kuin Japanissa, on vaara siitä, että saamme sellaisia tuotteita markkinoilla, jotka eivät vain täytä meidän standardejamme, vaan myös väärentävät tavallaan kilpailua ajatellen meidän omia tuottajamme ja valmistajamme. Sitten vielä lopuksi haluaisin korostaa, että kun jos, ollaan, jos ajatellaan tästä mahdollisesta tulevaa äh, välimieslauseketta, äh, Tämä asia ainakin pitää tästä poistaa. Olen tehnyt tarkistuksia asiasta ja toivon saavani tukea kollegoilta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Aloittaisin toteamalla, että jos me hylkäisimme tämän sopimuksen ratifioinnin, kuten eräät ehdottavat, kun päätöslauselmassa kritiikkiä esitetään. Meidän ei olisi pitänyt hyväksyä mitään aikaisempiakaan kauppasopimuksia. Tämä sopimus on jotakin, mikä pitäisi nähdä niiden vapakauppasopimusten rinnalla, jotka me olemme jo hyväksyneet. Tämähän on kaikkein paras niistä, kaikkein pisimmälle menevä, ja tämä täyttää odotukset. Ne odotukset, joita meillä oli kauppasopimusten suhteen. Tässä on myöskin ratkaisuja kestävän kehityksen alalla. Eh, Helmut ja muut eh, totesivat, eh, mikä heidän mielipiteensä on, mutta minä haluaisin vastata, että jos teitä huolestuttavat viljelijät ja työntekijät Japanissa – tai Japanin yhteiskunta kaiken kaikkiaan, ehdottaisinpa, että katsotte tilastoja sosioekonomisesta kehityksestä Japanissa. Varmaankin huomaatte, että yli 90 prosenttia maailman maista haluaisi olla sellaisessa tilanteessa, jossa Japani nyt on. Mitä tulee sosio taloudelliseen kehitykseen. Melko lailla kaikki olisivat tyytyväisiä, jos olisivat samassa jamassa kuin Japani nyt. Japani on kaikkein rikkaimpia maita maailmassa. Euroopassa Saksa on Euroopan rikkaimpia maita. Enkä usko, että kenenkään olisi syytä ryhtyä Saksan elinolosuhteita kritisoimaan. Mutta Saksa on verenvuodatusta luonut monissa sodissa Euroopassa. Miksi tällaisen mainitsen? Siksi, että sama pätee Japaniin. Japani kävi verisiä sotia Kiinan ja Korean kanssa ja tuhosi oman maansa ja loi köyhyyttä omille ihmisilleen. Molemmat näistä maista ovat nyt ö, ö, sivistyneitä, avoimia, taloudellisesti hyvin menestyviä ja ne ovat vauraita ja kukoistavia. Ja näin on siksi, että ne ovat avautuneet yhteistyölle sekä poliittisesti että taloudellisesti muiden maiden kanssa ja muiden maailman alueiden kanssa. Kauppa ja kehitys ovat hyviä asioita maailmalle, myöskin työntekijöille, joista te puhuitte, tai näille viljelijöille, joista puhuitte. Minä puhuin heidän kanssaan Tokiossa. He olivat tyytyväisiä, he halusivat nopeasti ratifioida tämän sopimuksen. Mutta te sanotte, että he kärsittävät tämän sopimuksen vuoksi ja me kuitenkin tapasimme heidät ja sanoivat, että ratifioidaan mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia sitten edustaja Gavik. Thank you, Chair. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään hyvästä työstä ja pyrkimyksestä välittää tietoa siitä, kuinka tärkeä sopimus tämä on taloudellisesti ja poliittisesti ajatellen. Minä itse haluaisin korostaa mer- merkittävää poliittista ja taloudellista arvoa, joka tähän liittyy. se ei vain lisää vientiä, vaan lähettää myös selkeän signaalin EU-sta, joka tiukasti tukee avointa sääntöihin perustuvaa kansainvälistä kauppaa. Tämä signaali on aivan erityisen tärkeä nykyään Trumpin aikana. Epäilemättä kauppa ja kestävyys ovat avainarvoja meille Euroopan parlamentissakin. Haluaisin myös kiittää esittelijää tämän asian korostamisesta. Japani on todella tärkeä strateginen kumppani meille ja siksi on erityisen myönteistä, että tämä on ensimmäinen kansainvälinen kauppasopimus, jossa on mukana selkeä sitoumus siihen, että täytäntöön pannaan Pariisin sopimusta. Lopuksi ei pidä ohittaa sitäkään, että sopimus kaupasta ja kestä, kaupasta ja kestävyydestä tulee olemaan meille arvokas väline. Voimme näin ylläpitää jatkuvaa painostusta ja keskustella yllä kestävyydestä, työoikeuksista ja jäljellä olevista ydin ilo yleissopimuksista. Kiitos paljon. Sitten seuraava puhuja. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä käyttäisin nyt varjoesittelijän nopeasti puheenvuoron, koska haluan vastata tiettyihin kollegoihin, kollegoiden kommentteihin. Täällä brittiläinen SND-kollega sanoi, että me äänestimme täällä parlamentissa sanktioiden puolesta. Uskoakseni tämä pitäisi korjata, sillä tässä yhteydessä puhutaan uudesta Seelannista ja Australiasta, ja siellä tekstissä sanotaan considering, eh, harkitaan sanktiomahdollisuutta. Tämä ei siis vielä luo sanktiojärjestelmää. Tekstissä asia on muotoiltu näin. Sitten edustaja Marina sanoi, että meillä ei ole aikataulua, täsmällistä aikataulua toimeenpanon osalta. Uskon, että tämä on todellakin sellainen kysymys, johon en saa, me, me saaneet selkeää vastausta Japanin vierailullamme. Me olemme tämän vierailun jälkeen saaneet suurlähettiläs Kodamalta kirjeen 8. lokakuuta ja siellä selkeästi todetaan, että Japanin hallitus on päättänyt järjestää ensimmäisen kokouksen ministeriöiden välillä jotta voisi tarkasti tarkastella Euroopan unionin ja Japanin talouskumppanuussopimuksen äh, toimeenpanoa. Tässä mielestäni selkeästi todetaan näin tässä kirjeessä, että varmaankin voitte äh, rauhoittua asian suhteen. Ja sitten edustaja Pereira. Niin, minä olen varma, että minä löydän myöskin sellaisen muotoilun, joka teille käy, jos te niin haluatte. Kiitos. Kiitokset. On aina mukava, kun käydään vilkasta keskustelua täällä valiokunnassa. Eli kyllä tässä todella on hienoa, että halutaan vastata toinen toiselle ja käydä todellista keskustelua. Nyt puheenvuoron saa komissio Marko Sirolo komissiosta, joka voi vastata käytyy keskusteluun. Thank you. Kiitoksia Kiitos puheenjohtaja ja oikein hyvää huomenta kaikille. Ensinnäkin komissio haluaa esittää kiitoksensa jäsenille, jotka käyttivät puheenvuoron. Tämä oli oikein hyvä keskustelu erittäin tärkeästä sopimuksesta. Ehkäpä voisin esittää joitain huomioita nyt äsken kuultuun perustuen, antaakseni vielä sitten tämän komissionkin panoksen keskusteluun. Monet jäsenet tässä nostivat esiin tämän sopimuksen strategisen arvon ja että se vahvistaa vielä entisestään yhteyksiä kumppaniimme, jota kovasti arvostamme, ja yhteiset standardit äh, ovat hyvin tärkeä osa myös tällaista strategista kumppanuutta. Kyseessä on läheinen ystävä, merkittävä kauppakumppani, äh, ja haluamme todella edelleen vahvistaa yhteyksiämme. Mitä tulee sitten arvoihin ja standardeihin, niin äh, jotkut jäsenet täällä totesivat, että vaarana on standardien laskeminen. Minä toteaisin, että elintarviketurvallisuus tai kuluttajan suojastandardit eivät tule todellakaan laskemaan Japanissa niin kuin meilläkin esimerkiksi elintarvike ja kuluttajan suojastandardit ovat erittäin korkealla tasolla. Tällaista vaaraa esittymisestä ei siis ole. Toivomme, että sopimus saadaan voimaan mitä pikimmin. Se olisi tärkeää, koska näin yrityksemme voisivat sitten nauttia yhtäläisistä toimintaedellytyksistä verrattuna muihin viejiin, viejämaihin, vaikkapa mitä maatalouteen tulee, juustot, viini, hyötyisivät äh, kovasti tämän sopimuksen voimaan astumisesta äh, verrattuna vaikkapa Australiaan ja Chileen, jotka vievät maahan paljon viiniä, äh, mutta on toki muitakin esimerkkejä. Sitten esitettiin joitain yksityiskohtaisia huomioita. Ensinnäkin TSD. Kyllä, on tärkeää muistaa, niin kuin Okadama, suurlähettiläs Okadaman kirjassakin todettiin, sehän on toimitettu myös meidän pääjohtajallemme Dimatille tiedoksi, niin se on siis virallinen kirje, joka on siis Japanin virallisen edustajan suurlähettilään äh, kirje äh, niin äh, se on siis todella virallinen asiakirja ja vahvistaa sen, mistä äh, valtuuskuntamatkalla Tokiossa sovittiin. Me olemme hyvin tyytyväisiä tähän liikkeeseen, koska se vahvistaa entisestään äh, tiivin yhteistyön mahdollisuutta EUn ja Japanin välillä. Hintasopimus, sekin se ei ole mainittu sopimuksessa, mutta se on äh, sit, sitova äh, kuitenkin. Äh, eli tässä todetaan, että the parties shall, osapuolet tulevat toimimaan näin. Ja kun katsotaan näitä numeroita, niin tilannehan on parantunut Japanissa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Ja ähm, Yhteistyötä tulee entisestään tiivistää, mutta on aika kiinnostavaa dataa, jonka mielelläni kanssani jaan 19.9. on otettu käyttöön rekisteri yhtiöistä, yrityksistä, jotka kunnioittavat korkeimpia standardeja. 139 yritystä on jo tässä luettelossa. Nämä ovat siis standardoituja yrityksiä, jotka kunnioittavat korkeimpia standardeja. Tämä on tärkeä väline, väline joka osoittaa, mitkä toimijat ovat vastuullisia toimijoita ja mm, saavat näin markkinoille pääsyn. Me jatkamme tietenkin tälläkin osin yhteistyötä Japanin kanssa, mutta tämä on hyvin lupaava avaus ja alku. Sitten loppuhuomio vielä. Rahoituspalvelut. Täällä viitattiin siihen, että tämä saattaisi rohkaista tai, tai avata ovet ikään kuin uudelle kriisille, rahoituskriisille. Ja toteaisin, että mitä rahoituspalveluihin tulee, niin tässä ei pyritä vähentämään tai poistamaan nämä tarpeettomia kaupan esteitä pyritään kuitenkin tarjoamaan laajoja poikkeuksia sopimuksen sitoumuksiin tai velvoitteisiin. Eli kyllä tässä on, on pelivaraa. Emmekä näe siis tällaista varaa, joka täällä nostettiin esiin. Palveluluvussa varmistetaan se, että toimijamme voivat tarjota samoja palveluita kuin kotimaiset palveluntarjoajat tarjoavat. Eli tässä sovelletaan perusperiaatetta, jota varmaan kaikki tuemme, eli Eh, eli syrjimättömyys. Samat eh, määräykset koskevat eh, palvelualaa, mutta myös muita aloja. Ja en näin ollen näe kyllä, että tässä on vaaraa. Ja päätänkin puheenvuoron tähän. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja nyt sitten David Martin vetää langat yhteen. Olkaa hyvä. Um, lyhyesti. Lopetan tässä Pedron nimissä, mutta tunnen hänen näkemyksensä hyvin. Ensinnäkin Marin kysymykseen. Onko tässä kyse vain siitä, että nukumme hyvällä omatunnolla tunnolla paremmin vai on kysymys siitä, että muutetaan sopimusta? No kyse ei ole kummastakaan. Esittelijä haluaa, että sopimus tässä muodossaan ratifioidaan mahdollisimman nopeasti tämä tähän liittyvä päätöslausuma. Sen takia sen kautta halutaan painostaa sekä Japania että EU, jotta noudattavat tehdyt sopimukset tässä yhteydessä. Viittaan puutavaraan, ilmastosopimukset ja niin Niistä tarvitaan tuloksia ja jatkuvasti korostetaan, kuinka tärkeä kauppa ja kaupan ja kestävän kehityksen luku on ja niin edelleen. Yksi ainoa kommentti vielä en usko, että meidän pitäisi kieltäytyä sanoa, että kauppasopimuksessa on aina voittajia ja häviä. Tietysti näitä äh, häviäkin on varmastikin useat pienvilleet Japanissa kärsivät. Tästä pitäisi puhua rehellisesti, mutta ikävä kyllä tällainen ikävä kyllä on tällais, tuloksena tällaista omnibus-sopimuksesta. Jotkut voittajat, jotkut menettävät. Meidän pitää arvioida kuitenkin täällä parlamentissa ja valiokunnassa kokonaishyöty, onko se suurempi kuin menetykset? Ja olettaisin, että kyllä näin tulee olemaan. Ja vaikuttaako tämä sopimus siihen, että ympäristöstandardit ja muut asiat paranevat kansainvälisessä kaupassa, niin vastaus tähänkin varmasti on kyllä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon näin äh, tämä keskustelu tarkistuksista. Japani äh, sopimuksen suhteen päättyy ja me siirrymme esityslistalla eteenpäin. Kohta 6. Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano. Esittelijämme on äh, edustaja Fisas. Ennen kuin hän saa puheenvuoron, haluan toivottaa tervetulleeksi Perun äh, apulaiskauppaministeri Edgar Vaskesin ja Kolumbian äh, suurlähettilään Francisco Caricanadosin. Edustaja Fisas, olkaapa hyvä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tai mukavaa myös, että varaministeri ja suurlähettiläs ovat paikalla, arvoisat kollegat. Kauppasopimus Kolumbian ja Perun kanssa tuli käyttöön tai voimaan viisi vuotta sitten. Ja nyt onkin hyvä hetki tarkastella, mitä on tapahtunut näiden kolmen kumppanin välillä tänä aikana. Ja siitä on nyt tässä mietinnössä kyse. Kauppasopimukset ovat Euroopan parlamentin valvonnan alaisia. On tärkeää kauppasopimuksia monitoroida paitsi neuvotteluvaiheessa, ennen kaikkea täytäntöönpanovaiheessa. Tämä sopimus on muutakin kuin taloudellinen sisältönsä. Se perustuu sääntöihin, kansainvälisiin standardeihin, yhteisiin arvoihin, jotka voivat äh, vaikuttaa osapuolten sosioekonomiseen kehitykseen myönteisesti. Tämä on äh, saavutus, jonka pohjalta voimme strategisen äh, kumppanuutemme saada vankalle pohjalle latinalaisen Amerikan kanssa. Niin kuin kesäkuussa totesin, tässä ollaan ihan hyvällä työllä, tiellä sopimuksen täytäntöönpanon suhteen ja totta on, että suhdanteen vuoksi kahdenvälinen kauppa ei ole lisääntynyt, mutta myöskään kansainvälisen kaupan kielteiset virtaukset eivät ole siihen kielteisesti vaikuttaneet. Kyse on viennin monipuolistamisesta ja modernisoinnista Kolumbiassa ja Perussa. On tärkeää, että näillä mailla on viitemarkkinat latinalaisen Amerikan ulkopuolella – vientimarkkinat ja näin maat ovat modernisoineet ja monipuolistaneet vientiään, mikä on ollut erittäin myönteistä niiden PK-yrityksille. Myös eurooppalaisille yrityksille tämä sopimus on parantanut markkinoille pääsyä, paitsi että tulleista on luovuttu, myös muita kaupan, kahdenvälisiä kaupan esteitä on purettu. Näin ollen mietinnössä myös totean, että PK-yrityksemme usein ehkä eivät tunne niitä mahdollisuuksia, joita tämä sopimus tarjoaa, ja että, tuli, että komission tulisi ryhtyä ja jäsenvaltioiden samoin tehokkaisiin toimiin, jotta PK-yrityksemme voisivat hyötyä kauppasopimusten täydestä potentiaalista näiden mahdollisuuksista. Edelleen meillä on kaupan esteitä, tällaisia äh, kauppaa ärsyttäviä asioita, esimerkiksi tietyt terveyteen liittyvät kysymykset, kansanterveyteen, kasviterveyteen liittyvät kysymykset, samoin mitä tulee maantieteellisiin merkintöihin, liha- ja maitotuotteiden vaatimuksiin sekä alkoholijuomiin. Olen äh, tietoinen ja olen äh, tässä myös äh, todennut, että Kolumbia ja, Kolumbialla ja Perulla on ollut vaikeuksia täytäntöönpanna erityisesti elintarviketurvallisuusalalla tiettyjä määräyksiä. Näin sopimus on vahvistanut komission ja Kolumbian ja Perun Äh, hallitusten äh, välisiä ponnisteluja erityisesti kestävän kehityksen äh, tilanteen parantamiseksi ja että esimerkiksi ympäristöoikeuden alalla ja työoikeuden alalla maat päivittäisivät kansainvälisten sopimusten mukaiseksi lainsäädäntöään. Eli paljon hyvää on tapahtunut, mutta on tässä vielä tietä kuljettavanakin ja meillä on toimintasuunnitelma sen puolesta, että esimerkiksi työmarkkinaosapuolten tilannetta parannetaan, kokoontumisvapautta, ilmaisuvapautta, ympäristöoikeuksia. Ja Perun viranomaisille on lähetetty kirje, jossa ilmaistaan huolta – kestävän kehityksen luvun tilanteesta. Ja nyt olisikin mielenkiintoista kuulla varaministerin mielipide tästä aiheesta. Toinen asia, joka, jonka nostan esiin tässä mietinnössä, on vuoropuhelun merkitys kan, kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa Kolumbiasta ja Perusta juuri tätä kestävän kehityksen osuutta vahvistamaan. Tämä olisi tärkeää. Kyseessä ovat nämä Domestic Advisory Groups-ryhmät. Ja todella on tärkeää, että ne voivat toimia täysin riippumattomasti. Ja Kolumbiassa tilanne jo onkin näin ja nyt innostaisin Perua myös perustamaan tällaisia riippumattomia ryhmiä. Tietenkin täytyy ymmärtää maiden olosuhteet ja tilanteet ei eurooppalaisten standardien kunnioittaminen ole ihan helppoa näissä maissa, mutta meidän täytyy tukea maita, jotta ne voivat kulkea hyvään suuntaan aina tietäen, että Euroopan unioni on niiden tukena. E, samoin sitten Kolumbian liittyminen OECD, joka on tunnistettu tunnustanut äh, Kolumbian uudistukset ja samoin sitten äh, innostamme Perua kulkemaan tätä samaa tietä. Nyt parhaat kollegat, haluaisin kuulla teidän huomioitanne äh, varjo esittelijöiden kanssa. Yhteistyö tulee olemaan varmaan erinomaista niin, että koko parlamentin kanta saadaan tähän tekstiin. Kiitoksia. Kiitokset. Nyt sitten varjoesittelijät kaksi minuuttia. Kukin Immaculada Rodríguez Pinero ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Español, presidente. Hasta... Kiitoksia. Kiitoksia, että käytitte vielä tässä mainiosti espanjan kieltä. Ensin halutaan toivottaa tervetulleeksi Perun ja Kolumbian hallituksen edustaja, suurlähetystön edustajat, jotka ovat täällä mukana. Tietysti onnittelen esittelijää erinomaisesta työstä ja hyvästä mietinnöstä, jonka esittelitte. Ja oletan, että yhteistyön kautta, tarkistusten kautta varmasti pystymme saamaan aikaan erittäin hyvän tarkistuksen, öö, tekstin. Olen myös vakuuttunut tästä myönteistä seikoista, jotka löytyvät näistä tarkistuksista, myös tuloksista, joita on saatu kaupassa, on monimuotoistettu vientiä niin Kolumbian kuin myös Perun kohdalla, Perun kohdalla. Ja sitten tämmöistä vekinen merkitys, joka sopimukseen liittyy, tätä kautta voidaan auttaa erityisissä konfliktitilanteissa molemmissa maissa, mitä tulee yhteistyöhön. Tämä sopimus auttaa heitä vahvistamaan kehitysstrategiansa, kestävän kehityksen strategiansa, mutta sekin on kyllä totta, että jäljellä on vielä haasteita jäljellä. Uskomme, että on tärkeää täysin pystyä suojelemaan alkuperämerkintöjä ja tämä on näitä jäljellä olevia kysymyksiä. Sitten syrjivä verotus alkoholijuomien kohdalla, jota, jota tuo, tuo, tuonissa. Ja vielä yksi seikka, joka on ratkaisevan tärkeä Euroopan parlamentille ja erityisesti ryhmälle, jota edustan, nimittäin se, että toteutetaan etenemiskertomus, mitä tulee ihmisoikeuksiin, sosiaalisiin oikeuksiin, työoikeuksiin. Ja sitten tämä luku kestävästä kehitystä. Monta kertaa täällä valiokunnassa olemme keskustelleet siitä, että on todella tärkeää allekirjoittaa sopimus, mutta se pitää toteutua kokonaisuudessaan. Ja tässä siis tarvitaan aikaa täytäntöönpanopuoleen, mutta on kuitenkin aivan välttämätöntä, että saadaan paljon päivitetympää tietoa tietoa eri indikaattoreista ja siitä, mitä tapahtuu molemmissa maissa, missä määrin kestävän kehityksen kappale toteutuu. Parlamentin pitää saada paljon enemmän tietoa uudistuksista, joita tehdään juuri sen takia, jotta toteutettaisiin tämän luvun vaatimuksia. Ja siksi minä pyydänkin komissiolta, että meille vältän tätä tietoa ja samoin pyydän tätä tietoa hallituksen Perun ja Kolumbian hallituksen edustajilta. Sitten vielä yksi tärkeä olennainen kysymys on se, miten jäsenellään dialogia kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tähän viittasi tässä jo esittelijäkin. Minä uskon, että valitukset, joita olemme saaneet kansalaisyhteiskunnalta, jotka totesimme myös kun olimme virallisella matkalla siellä, niin tämä kaikki osoittaa, että täytyy ponnistella paljon enemmän molemmin puolin, erityisesti perunhallituksen toimesta, koska tämä jäsentynyt vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa on tärkeää. Sitten tulemme tekemään jotakin tarkistuksia, että voimme entisestään vahvistaa tekstiä joissakin kohdin ja luotan siihen, että tämä tuleekin sujumaan erittäin hyvin. Mr. Saradil for ECR. Kiitokset ja sitten Salali ECR, olkaa hyvä. To thank Mr. Fissas. Äh, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, edustaja Fissasia erittäin tasapainoisesta hyvästä pohjasta valiokuntamme työllä kiittää. Olen hyvin suuresti samaa mieltä hänen kanssaan. Ehkäpä kolme huomiota. Ensinnäkin tämän sopimuksen äh, vaikutus. Esittelijä aivan oikein toi kappaleessa 10 tämän esiin. Tällä todetaan, että monet Euroopan unionin pk-yritykset eivät ole tietoisia sopimuksen tuomista mahdollisuuksista. Tämä on totta. Näemme, että Kolumbia ja erityisesti Peru ovat suurimpia voittajia tässä sopimuksessa. Mitä Euroopan unionin tulee, meillä on ei vain yhä kauppaa alijäämää Perun kanssa, vaan itse asiassa kauppa alijäämä, joka on 14,4 prosentilla kasvanut 2017. Kysymys onkin se, miksi näin on, mitä voimme tehdä asialle ja mitä toimia olemme ryhtyneet, jotta kasvattaisimme tietoisuutta tästä sopimuksesta. Haluaisin kuulla esittelijän mielipiteen tähän asiaan liittyen. Ja toinen seikka, tämä liittyy korruptioon suoraan sanottuna. Tämäkin on jotakin, mihin Euroopan unionin yritykset törmäävät melkoisen usein. Eräät niistä valittelevat asiaa kauppasuhteissamme. Olisi hyvä tietää, kuinka tilanne on sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kehittynyt ja mitä enemmän voisimme tehdä korruption vastustamisen alalla. Sitten viimeisempänä laajemmin geopoliittisesti aietteltuna. Äh, jos tarkastelemme äh, Perua, se on latinalaisen Amerikan mm, maa, joka on kaikkein eniten kiinnostunut kauppasopimuksista ja se on myöskin TTPssä mukana. Minä haluaisin komissiolta kuulla hiukan, äh, mikä ero on meidän neuvotteluiden, meidän TPP-neuvotteluiden välillä sisällön ja sosiaalisten ja ympärillisten normien suhteen, niin että tämän kolikon kahta puolta voisimme molempia arvioida. Tässä olivat minun lyhyet kommenttini ja olemme valmiita tietenkin rakentavan keskustelun esittelijän kanssa. Kiitos. Kiitokset. Sitten Nadia Hirsch, Libera. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, arvoisat Kolumbian ja Perun edustajat. Haluan esittää todella lämpimät kiitokseni erinomaisesta mietintöluonnoksesta esittelijällemme. Tässä tulee selväksi, että sopimus Kolumbian ja Perun kanssa ja tällä välin myös Ecuadorin kanssa kyllä todella saa aikaan myönteistä kehitystä maissa ja on näin ollen hyvin onnistunut. Olemme saaneet aikaan edistystä esimerkiksi korruption torjunnan oikeuslaitoksen uudistamisen alalla. Kyllä tie, kuljettava tie on edelleen pitkä, mutta joka tapauksessa nähdään, että tässä on kuljettu oikeaan suuntaan ja se on hyvin keskeinen asia. Samoin pidämme hyvänä sitä, että erityisesti PK-yritykset Etelä-Amerikan maissa ovat hyötyneet sopimuksesta. Se on oikein hyvä asia. Samalla sitten nähdään, että Euroopassa ehkä tarvitaan vielä hiukan valistusponnisteluja, jotta näitä mahdollisuuksia saataisiin myös meidän pk-yritystemme käyttöön. Meille on tärkeää korostaa vielä sitä, että erityisesti Kolumbiassa rauhanprosessia on jatkettava vakauden aikansaamiseksi, koska vakaus on tärkeä takuu investoinneille ja kumppanuudelle yritysalalla. Eli tällä Alalla tarvitaan vielä edistystä samoin vuoropuhelussa kansalaisyhteiskunnan kanssa, erityisesti maaseudulla. On äh, edelleen kyllä puutteita ja olisi tärkeää jatkaa vuoropuhelua uuden Kolumbian hallituksen kanssa, tietenkin äh, yhteistyössä. Tämä on meille tärkeää. Meille liberaaleille teillekin varmaan on noussut joitain tarkistuksia mieleen. Esimerkiksi digitaalitalouden mahdollisuuksia Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa tulisi tekstissä korostaa. Tulemme tekemään tähän suhteen tarkistuksia. Ja liberaaleina täytyy sanoa, että strategian kumppanuus on mielestämme äärimmäisen tärkeä asia ja hienoa, että olemme näin hyvällä tiellä. Kiitoksia ja sitten Gue Helmut Scholz. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää erittäin kattavasta päätöslauselmatekstistä, joka mielestäni on hyvin tärkeä. Me olemme tietyllä tavalla uudelleen punnitsemassa tilannetta viisi vuotta sopimusten syntymisen jälkeen, vaikka kaikki jäsenmaat Euroopan unionissa eivät ole niitä ratifioineetkaan vielä. Ei ole mikään salaisuus, että tämä sopimus oli kaikkein kiistellyin ja keskustelluin sopimus täällä talossa, sillä tämä liittyy kahteen maahan. Kolumbiassa on ollut konflikteja ja sisällissota ja tämä on sekoittanut kuvaa siitä, minkälainen suhde pitäisi Euroopan unionin tulevaisuudessa olla, mikä olisi se taloudellinen poliittinen yhteistyö, joka palvelisi kansalaisia Kolumbiassa. Ja sama koskee Perua. Eli käsittely Euroopan parlamentissa ja ratifiointi viisi vuotta sitten uskoakseni on kaikki kaikkein voimakkaimpia välineitä, joita me olemme kehittäneet tämän yhteistyön tukemiseksi. Tämä on mielestäni tasapainoista ja kuten tekstiluonnoksessa mainitaan, tämä on molemmin puolista. Me voimme todeta, että kehitystä on tapahtunut, mutta paljon puutteita ilmenee. Mitä tämä sitten tarkoittaa, kuinka voimme tehdä yhteistyötä tässä prosessissa – Haluaisin kiinnittää huomenna siihen, että kuukauden kuluttua meillä tulee olemaan sopimusosapuolten kokous ja meillä tulee olemaan myöskin kotimaisten asiantuntijaryhmien kokous, kokouksia tulevatko nämä ryhmät todellakin ottamaan meidän suosituksemme ja tiekarttamme huomioon? Tämä on kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä. Ja sitten täytyy todeta, että GUE NGLn edustajana on pakko todeta, että jälleen kerran sosiaalisia mm, standardeja aivan ta- paikallisella tasolla tuotaan. Ja valitettavasti nyt on tosiasia se, että yksi ihminen päivässä keskimäärin surmataan meidän täytyy tarkastella sitä, kuinka voimme puuttua tilanteeseen, sillä tämä kyllä kauppa sopimusten ja sopimustemme uskottavuutta syö, joten minä vetoaisin sekä edustajiin täällä että kansalaisyhteiskunnan edustajiin, jota tehtäisiin todellisen maiden kehityksen alalla töitä. Kiitoksia. Thanks very much. Sitten Kirsten Darling, olkaa hyvä. I'd like to follow. Kiitoksia. Jatkan suoraan tästä. Kun tämä sopimus ratifioitiin parlamentissa ennen viime vaaleja, minä johdin Euroopan äh, kauppajärjestöä ja me pyrimme kehittämään tätä huolella tätä etenemisraporttia ja saada aikaan agenda, jolla parantaisin ihmisoikeuksia, työoikeuksia Kolumbiassa ja Perussa. Tämän takia on turhauttavaa Mm, ja ta- myös tavallaan myönteistä, kun ajatellaan, mitä sitten on tapahtunut, mutta kuitenkin edistyksen puute kaupan ja kestävän kehityksen alalla on todella suuri turhautumisen lähde ja yksi isommista puutteista tässä mietintöluonnoksessa, johon tulemme tekemään tarkistuksia, on paikallinen todellisuus siellä, johon Helmut äsken viittasi. Ensinnäkin paljon tappoja, ihmisoikeusrikkomuksia eh, ja sitten erityisesti rauhansop- tämä tapahtuu kun rauhan, tai anteeksi, erityisesti rauhansopimuksen allekirjoituksen jälkeen, eikä mietinnössä ollenkaan mainita linkkiä maaomistajuuteen, miten suojellaan ympäristöä. Tämähän suoraan kuitenkin liittyy näihin murhiin, koskien näitä ihmisoikeustaistelijoita ja sosiaalisia johtajia paikallisella tasolla. Ja mielestäni tämä yhteisö meille pitää nähdä ja ottaa se mukaan rehellisesti tähän tekstiin, erityisesti maan kohdalla, missä suuri osa viennistä liittyy luonnonvaroihin. Tässä on jotain luonnollinen jännite, ja jos olemme vakavissamme tästä eristymiskertomuksesta, meidän pitää puuttua näihin asioihin. Ja edelleenkin Kolumbiassa voidaan nähdä, että siellä on kaikkein eniten murhia ja pelotellaan AY-liikkeen edustajia ihan eh, tämän vuoden alusta elokuun loppuun 14 AY-liikkeen edustaja murhattiin Kolumbiassa 2012-2017 välillä 2200 eh, rikkomusta oikeuteen, suhteessa oikeuteen elämään tapahtui ja sitten eh, saimme näitä tietoja luotettavista lähteistä ja mitään tästä ei mainita mietinnössä. Ja mielestäni meidän pitää heijastella siellä tapahtuvia asioita ja todellisuutta, koska muuten emme voi vaatia uskottavasti konkreettisia toimia. Kiitoksia sitten Maria Arena. Pour faire euh, court, je suis tout à fait d'accord avec Äh, Puhuakseni aivan lyhyesti. Olen täysin Junin kanssa samaa mieltä ja toivottavasti tämä mietintö voitaisiin äh, liittää myöskin Kolumbian kohdalla Kolumbian hallitusten äh, Kolumbian vaalitulokseen siellä hallitus ei ole rauhansopimusta vielä ollut valmis tekemään ja täytyy muistaa, että herra Duque on kampanjoinut rauhansopimusta vastaan. Olisi mielenkiintoista tarkastella tilannetta ja liittää tämä rauhansopimuksen syntyminen ähm, siihen kun tarkastelemme myöskin maan omistuskysymyksiä rauhansopimuksessa ja kuten Jude sanoi, rikoksia, joita nykyään tapahtuu, ne kohdistuvat ihmisoikeusaktivisteihin ja tämä liittyy läheisesti myöskin ympäristön aktivisteihin ja kaivostoimintaan Kolumbiassa ja tämän äh, rahansopimuksen syntymiseen, joten olisi hyvin mielenkiintoista ottaa mukaan nimenomaan tämä kysymys päätöslauselmaan. Eurooppa on ollut hyvin aktiivinen äh, rauhansopimuksen syntymisessä, ei rauhanprosessi, mutta rauhansopimuksen. Ja äh, olemme todenneet, että kauppapolitiikamme tarkoitus on tällaisia prosesseja tukea, joten mielestäni olisi aivan perusteltua ar- arvioida tässä suhteiden kehitystä, mutta myöskin muuta kehitystä Kolumbian kaltaisessa maassa. Kiitoksia. Kiitokset sitten Karolin. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin ehkä nostaisin tässä niitä vähemmän myönteisiä asioita nyt esiin. Totta kai joitain asioita on saatu ihan hyvän suuntaan liikkeelle, mutta ei nyt sentään ihan kaikkea. Olen kovasti huolissani alkuperäisväestöjen tilanteesta, joita on ajettu pois mailtaan, samoin ihmisoikeusaktivisteja, vainotaan, murhataan, samoin AY-aktivisteja ja kyllä ihmisoikeusluku mielestäni on hyvin heikko ja sitä täytyy vahvistaa. Samoin kansalaisyhteiskunnan mukaanotto, olemme toistuvasti kuulleet, että se on ongelma, mutta kyllä kansalaisyhteiskunta on saatava paremmin mukaan. Kyllä meidän täytyy tähänkin tarttua ja sitä vaatia. Ja tosiaan se, että jos sopimusta rikotaan, sitä ei ole meidän mahdollisuus jäädyttää, niin se nyt ei ole kovinkaan kannustavaa, joten tämä täytyy kyllä myös tarkistuksesta nostaa esiin. Kiitokset. Kiitokset. Matias Jörgensen, mikä on komission arvio? Kolme minuuttia. Thank you very much. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni Tämä tulee erittäin hyvään ajankohtaan, tämä mietintö. Kuten tiedätte, emme ole vielä siirtymävaiheen lopussa koskien sopimustasunnossa vapauttamisesta tapahtuu vasta kymmenen vuoden jälkeen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että emme ole vielä täytäntöpanotyön lopussa. Olemme kyllä paljon, paljon edistyneet näiden ensimmäisten viiden vuoden aikana mielestäni, mutta työtä on jäljellä. Esimerkiksi markkinoille pääsy, Kolumbian suhteen ja sitten on näitä muita ongelmia, sitten miten täytäntöönpanon hiljattaisia päätöksiä julkisista hankinnoista Kolumbian kohdalla esimerkiksi ja sitten vielä erittäin tärkeä kysymys, joka liittyy kauppaan ja kestävään kehitykseen. Ja mielestäni olemme jonkin verran edistyneet kyllä, mutta selvästikin tarvetta on tehokkaammalle toiminnalle. Meidän pitää tehdä enemmän työtä ja tässä on myös tilaa paremmille ponnisteluille ja työnteolle Andien maiden kumppaneidemme kohdalla tietysti perussa. Ja tietysti aloimme vasta aloittamassa työn Ecuadorin kanssa. Tässäkin olemme nähneet joitakin rohkaisevia merkkejä Kolumbian puolella. On esimerkiksi perustettu hyviä rakenteita, jotka ovat välttämättömiä kansalaisyhteiskunta vuoropuhelua ajatellen. Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että pitkälti voimme olla samaa mieltä tekstistä, me tulemme tekemään paljon syvällisemmän vaikutusarvioinnin todennäköisesti vuoden lopussa ja sitten tämä tutkimus, tutkimusta tehdään ensi vuoden aikana vielä ja siinä kerrostetaan tietenkin 15, suunnitelma, 15 kohdan suunnitelmaan ISTS ja muihin kysymyksiin, joten kiitoksia, että tämän olette kiinnostuneena seuranneet tätä viittä vuotta sopimusta, sopimuksen alkuaikaa. Kiitoksia. Nyt kuulemme Perun varaministeriä. Ei, vaan ensin ulkosuhdehallinto luonnollisesti. Tärkeä toimielin. Jean-Pierre Bois, joka on varapääjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja paljon kiitoksia mahdollisuudesta esitellä teille Euroopan ulkosuhdehallinnon kanta tähän mietintöluonnokseen liittyen. Sanoisin, että yleisesti ottaen me jaamme monia tekstiluonnoksen mielipiteitä ja jaamme tämän arvion. Yksi asia, jonka halusin sanoa kauppasopimukseen liittyen, on se, että tämä on hyvin tärkeä elementti Kolumbian ja Perun suhteissamme ja uskon, että tästä tulee myöskin hyvin tärkeä elementti Ecuadorin suhteissamme. Eräät jäsenet äh, tämän päivän keskustelussa mainitsivat ähm, erään heikkouden, jos nyt näin voidaan sanoa, kauppasuhteissamme sekä Kolumbian että Perun kanssa ja muunkin maailman kanssa. Nimittäin se, että ollaan yhä hyvin riippuvaisia mineraaliraaka-aineiden tuonnista. Tämä sopimus pyr... Tämä teksti pyrkii vähentämään merkittävällä tavalla tätä riippuvuutta. Se käsittelee kaivosresursseja ja Kolumbiassa ja Perussa on monia pk-yrityksiä, jotka tekevät kauppaa Euroopan unionin kanssa erityisesti muiden kuin perinteisten maanviljelystuotteiden alalla. Tämä on jotakin, mitä pitäisi korostaa. Ehkä te ihmettelette, miksi minä puhun tällaisesta, mikä on enemmänkin kaupan pääosaston alaa, mutta poliittisesti arvioiden tämä on tärkeä panos siihen, että autamme kehitystä Kolumbiassa ja Perussa aloilla, joilta ei ollut pääsyä kansainvälisille markkinoille aikaisemmin. Tämä on hyvin tärkeää myöskin tämä on tärkeä Kolumbian rauhansopimuksen toteuttamiseksi. Ja tämän lisäksi hyvin monet jäsenet, jotka käyttivät puheenvuoroja, korostivat monia huolia, jotka liittyvät ihmisoikeustilanteeseen ja erityisesti äm, työntekijöiden oikeuksiin. Tämän lisäksi meillä on yhä liian monia ammattiliittoaktivistien murhia. Tämä huolestuttaa Euroopan unionia. Tästä pitäisi keskustella hyvin usein Euroopan unionin edustustien johtajien ja Kolumbian viranomaisten välillä erityisesti. Ja täytyy todeta, että se tieto, mitä me olimme saaneet uudelta Kolumbian presidentiltä, on melkoisen rohkaisevaa viranomaiset Kolumbiassa tuntuvat pitävän tätä prioriteettiasiana ja ovat todenneet, että tulevat toteuttamaan uutta politiikkaa näiden ongelmien ratkaisemiseksi, joten me odotamme mielenkiinnolla sitä, mitä tämä uusi politiikka tulee olemaan. Sitten haluaisin käsitellä kysymystä, joka hyvin usein tulee esiin sekä ihmisoikeusdialogissa molempien maiden kanssa, että esittää epävirallisimmissa yhteyksissä. Ja haluaisin korostaa myöskin, että molempien maiden kohdalla meillä on yhä mahdollisuus rahoittaa hankkeita ja käsitellä monia ihmisoikeuskysymyksiä, jotka tarvitsevat parannusta ja luonnollisesti tämän mietinnön keskiötä ovat kysymykset jotka mainittiin esimerkiksi työntekijöiden tilanteen parantaminen. Tässä esimerkiksi Euroopan unioni voisi pyrkiä auttamaan maita politiikkoja toteuttamaan. Me Euroopan komissiossa olemme myöskin valmiita tarkastelemaan näitä mahdollisuuksia. Paljon kiitoksia. Kiitokset. Ja nyt perun varakauppaministeri. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia ja oikein hyvää päivää kaikille. Haluan kiittää tilaisuudesta, mahdollisuudesta saada tänään täällä osallistua tähän kansainvälisen kaupan valiokunnan kokoukseen ja puhua Euroopan unionin ja Perun ja Kolumbian välisen kauppasopimuksen edistyksestä Perun kannalta. Meille kansainväliset äh, kauppasopimukset ovat olleet kehitysstrategiassamme aivan keskeisen tärkeä asia. Näin olemme äh, saattaneet pitää talouskasvumme äh, vakalla pohjalla. Jo 18 vuoden ajan maamme on nauttinut talouskasvusta. Tämä on luonut työpaikkoja, parantanut kansalaisten tulotasoa ja tällä tavoin tietenkin vähentänyt köyhyyttä, parantanut hyvinvointia. Tämä vapaakauppasopimus on äh, tärkeällä tavalla äh, äh, vuosien 2007-2017 välillä auttanut vähentämään köyhyyttä 49,1 prosentista 21,7 prosenttiin, siis 2007-2017. Tämä on merkittävä saavutus ja Tämä on kyllä kaupan avautumisen ansiota. On hienoa, että meillä on tällainen sopimus Euroopan unionin kanssa. Kahdenvälinen sopimu, sopimus ja kahdenvälinen suhde eh, Perun ja eh, Euroopan unionin välillä on menestys eh, ja hyvin tärkeä keskeisen tärkeää meille. Viime vuosina kauppa ei ole lisääntynyt suhdanteiden vuoksi ehkä toivottavalla tavalla, mutta nyt 2000 17 kaupan, kahdenvälisen kaupan kasvu oli 14,5 prosenttia ja tänä vuonna tämä kasvu on, joka oli 11 prosenttia, eli kasvudynamiikka eh, kahdenvälisessä kaupassamme on nyt saamassa lisää eh, pontta jälleen. Tämä mietintöluonnos, josta keskustelette, Äh, olemme äh, täysin äh, samaa mieltä kahdeksan ja yhdeksän kohdista, joissa mainitaan viennin uuden aikaistaminen ja monipuolistaminen niin Perun kuin Kolumbiankin kohdalla viimeisten viiden vuoden aikana, kun kauppasopimus on ollut voimassa. 813 uutta tuotetta ovat saaneet pääsyn perusta Euroopan unioniin ja näistä 98 prosenttia tulee muilta kuin perinteisiltä aloilta, eli aloilta, joiden lisäarvo on maalle parempi. Ja 90 prosenttia tästä uudesta viennistä tulee PK-yrityksiltä ja mikroyrityksiltä viejinä. Eli tämä todella demokratisoi perun taloutta ja äh, tämän monenvälisen sopimuksen hyöty on näin ollen ilmeinen. Inta-valiokunnassa haluaisin nyt myös, äh, ne, äh, niin kuin kohdassa 18 on mainittu, etu onnitella Kolumbiaa, joka on merkittävällä tavalla ponnistellut työalan valvonnan ja tarkastajien parantamisessa. Peru tulee nyt tässä perässä sitten. Perussa on on lisätty työtarkastajien määrää 360 vuonna 2017 yli 5, 1500. Ja 924 uutta tullaan nimittämään mm, vuoteen 2020 mennessä. Eli me olemme yli kolmen, kolminkertaistaneet työtarkastajien määrän. Tämä on ollut hyvin merkittävä ja jatkuu myös sellaisena. Tänä vuonna 2018 Perun hallitus on lisännyt 63 prosentilla – Äh, verottajan määrärahoja ja tulemme nyt sitten äh, äh, jatkossa kattamaan koko Perun maa-alan niin, että näitä toimistoja perustetaan kaikkialle. Ja haluaisin korostaa, että Peru todella täyttää ne sitoumukset, joita se on tehnyt ympäristöalalla ja työalalla. Se myös vahvistaa toimielimiään ja lainsäädäntöään. Mitä tulee sitten kansainvälisiin yleissopimuksiin. Olemme kahdeksan allekirjoittaneet, ratifioineet ja ilon sopimuksista tässä puhun. Ja näin ollen kansalaisyhteiskunnamme yhteiskuntamme on myös vahvistunut ja mukana tässä yhteisessä työssämme myös jatkossa. Ja me toden totta tämän monen välisen sopimuksen kaikilta osin tulemme pyrkimään vahvistamaan myös kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Todella lopuksi vielä nostaisin esiin kaupan rinnalle toisen tärkeän asian, nimittäin tänään komissiosta tulee hyvin kattava, tärkeä raportti, joka, jossa me, johon me olemme nyt vastanneet, kyse on siis kansalaisyhteiskunnan valituksesta, kantelusta, sen kohtelusta. Me olemme nyt vastanneet tosiaan tähän komission kertomukseen. Olemme saaneet paljon aikaan. Toivon, että voitte tutustua tähän tekstinä. Näette, että me kunnioitamme sitoumuksiamme. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt sitten Kolumbian suurlähettiläs kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä kuulemistilaisuudesta. Ja tässä jo käytiin tiukasti läpi tämä äh, sopimus. Olen panneet merkille kommentit, joita eri poliittiset ryhmät ovat esittäneet. Otan vain pari asiaa esillä ihan nopeasti, koska tulemme tänne lähinnä kuuntelemaan ensinnäkin rauhanprosessin täytäntöönpano hallit hallitus on sitoutunut siihen, ja tämä on todettu myös EUn eri yhteyksissä. Ulkoasiainministeri oli pari viikkoa sitten täällä tapasi korkean ulkopuolisen edustajan ja kävi eri valiokunnissa. Ja presidentti Duque on kahden viikon päästä myös Brysselissä toistamassa näitä lupauksia ja sitoumuksia tietenkin on tiettyjä sävyjä, jotka liittyvät täytäntöönpanoon. Ja tästä tulemme välittämään teille aikanaan tietoa. Sitten yksi kysymys, joka täällä tuli esille, oli alkoholijuomat ja verotus. Haluan vain toistaa, että Kolumbia täyttää sitoumuksensa ja haluaa mutta mikä tahansa aihe, jonka haluatte ottaa esille, niin olemme valmiit kyllä jatkamaan vuoropuhelua aina. Sopimuksen täytäntöönpano on vaikuttanut myönteisesti poliittisiin suhteisiimme ja talousen suhteisiimme. Monet faktat todistavat tästä. EU on toiseksi tärkein vientikohde. Nyt ollaan 14 prosentissa kokonaisviennistä vuonna 2017 ja tämä on myös kolmeksi tärkein tuontimaa 15 prosenttia, mitä tulee ulkomaalaisiin investointeihin. EU on lisännyt sijoituksiaan. Tämä on myös monipuolistanut vientiä. Kolumbiasta on myös otettu huom- viedään kaakaota, trooppisia hedelmiä, avokadoja ja sitten teollisuuden tuotteita, maatalousteollisuuden tuotteita, sitten 8 prosenttia eh, hedelmän viennistä tulee Kolumbiasta juuri EU-hun. Sopimuksesta hyötyvät tietysti pk-yritykset, niin kuin näkyy myös Intan mietinnöstä, ja myös maataloustyöntekijät monissa kunnissa, eri äh, lääneissä ja myös alueilla, jotka ovat kärsineet konfliktista. Siksi on todella tärkeää Kolumbialle, että kehotetaan jälleen EUta tukemaan neuvottelussa, kun keskustellaan siis maatalousviennistä. Haluamme paremmin täytäntöönpanna sopimusta jatkossa. Kolumbia jakaa EUn kanssa sen, että halutaan suojella kansalaisen terveyttä. Mun hyvin tärkeää korostaa, että, että politiikka täytyy muotoilla äh, tieteellisten perusteiden pohjalta ja pitää toimia kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Kolumbialle on tärkeää saada teknistä apua, mitä tulee näiden tuotteiden vientiin Euroopan markkinoille. Jotkut näistä, kuten kaakao, ovat erittäin tärkeitä, että onnistutaan ohjelmassa, jolla pyritään korvaamaan kasveja, villokasveja toisilla. Kolumbia on toiseksi biodiversiteetin maa maailmassa ja se haluaa suojella ympäristöään metsiään ja metsäkatoitaan huomioon ja ja on ryhdytty kestävän kehityksen kehityksen toimiin. On rajoitettu myös maatalousalue. Meillä on paljon sopivaa maata viljelystä varten. On tietysti joitakin huolestuttavia aloitteita, jotka disk- äh, syrjivät joitakin tuotteitamme, kuten kahvi, kaakao, palmuöljy. On tärkeää ottaa esille, kuinka tärkeää tämä luku 9 on koskien kestävää kehitystä. Kolumbia haluaa täyttää sitoumuksensa ja toteuttaa täysin kansalliseen kuulemisen välinettä. Ja on luotu myös tällainen sisäisen äh, neuvonpidon ryhmä. Ja haluamme vahvistaa demokratista puolta sopimuksessa. Sitten lopuksi täytyy mainita, kuinka tärkeää on jatkaa työtä, jota toteutetaan koko sopimusta ja täytyy täysin ratifikoida tämä. Se on vielä kesken joissakin EU-maissa ja mm, haluamme myös jatkaa kehi- muuta kehitystä nämä ensimmäiset viisi vuotta ovat olleet varsin myönteiset, mutta tarvitaan vielä paljon, paljon työtä, jotta myös jatkossa voimme suhtautua tähän, tai, tai tilanne tapahtuu, etenee ihan teellisesti. Kiitoksia. Kiitoksia sitten äh, vielä esittelijä Fisas. Kiitoksia. Haluan äh, ennen kaikkea kiittää varjoesittelijöitä, kaikkia kollegoita, myös äh, Kolumbian ja Perun edustajia tuesta tähän mietintöön. Tässähän on ollut varsin myönteinen ilmapiiri. Totta kai aina asioita voi parantaa ja näin tehdäänkin sitten tarkistusten kautta. Niin kuin kaikissa sopimuksissa, niin täytyy arvioida, että missä maat olivat aikoinaan ja missä ovat nyt ja mitä parannuksia voidaan edelleen tehdä. Mutta kyllä tosiasia on, että tämän sopimuksen ansiosta hyöty on ollut merkittävää paitsi taloudellisesti myös sosiaalisesti. Kyse on sopimuksesta, jota ilman tilanne olisi kyllä huomattavasti huonompi kuin mitä se tänään on. En minä tällä nyt sitä tarkoita, että pitää alkaa levätä laakereilla ja nauttia työn hedelmistä. Ei suinkaan työ jatkuu, erityisesti työoikeuden alalla. Kiitän muuten myös ulkosuhdehallintoa tämän ihmisoikeusohjelman täytäntöönpanosta. Haluaisin siihen kuitenkin vielä hiukan lisää konkretiaa, eh, koska eh, kaikki se, mitä asiassa nyt on tehty, eh, tulee olemaan ja, ja on myös jatkossa suureksi hyödyksi. Kiitos teille kaikille ja nyt odottelen sitten tarkistuksianne ja huomioitanne, jotta saamme aikaan tasapainoisen kattavan mietinnön, joka heijastelee todellisuutta, sitä mitä tähän mennessä on saatu aikaan ja myös sitten tulevaisuuden odotuksia näiden maiden ja EUn suhteiden välillä. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille. Määräaika tarkistusta jättämiselle on 15.10. kello 18. Ja tämä päättää tämän kohdan kuusi käsittelyn. Nyt keskeytämme kokouksen minuutiksi, koska seuraava esityslistan kohta seitsemän käsitellään suljetuin ovin ja ainoastaan ne henkilöt, joilla on täällä lupa olla, voivat jäädä saliin. Muiden tulisi nyt poistua. Mitä pikimmin, kiitoksia.